Pan przewodniczący. Dziękuję. Good afternoon. Before opening afternoon debate. Uh, Aloitamme iltapäivän keskustelut ja näin alkuun haluaisin toivottaa sydämestä tervetulleeksi komissaari Barnien ja Bukarestista saadusta hienoista tuloksista haluaisin myös häntä onnitella. No niin, aloitamme sitten ja jatkamme, jatkan puolaksi. Meillä istunto jatkuu ja ensimmäinen keskustelu koskee yhteistä keskustelua markkinoista ja rahoitusvälineistä ja siihen liittyvästä direktiivistä 2004-39 EY, kuten myöskin OTC-johdannaisista keskusvastapuolista ja kauppatietorekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta. Antaisin näin alkuun puheenvuoron edustaja Ferberille. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Minun mielestäni tämänpäiväinen MIFID-keskustelu olemme tulleet oikein taisteluareenalle tämän ohjausjakson kuluessa. Eli nyt on kyse rahoitusmarkkinoiden, markkinoiden sääntelystä eikä ainoastaan yksittäisten rahoitustuotteiden tarkastelusta. Muutama avainsana. Viime vuonna me teimme kovasti töitä. Meillä oli kuuleminen valiokunnassa ja kaikilta ki- intressiryhmiltä haimme eh, aineksia meidän työasiakirjoihimme ja siksi me voimme tänään täysistunnossa äänestää tästä. Otan täältä muutaman asian. Ensimmäinen on markkinastruktuuri. Meidän on pantava merkille, että viime vuosina rahoitusmarkkinoilla on tapahtunut paljon ja että meidän intressimme ja parlamentin intressi on se, että kaikki eh, finanssipapereiden kauppa käydään sellaisten, sellaisten toimijoiden välillä, jotka ovat organisoituja. Ja sitten ähm, interaktio, transaktiot ja äh, tällä tavalla me annamme merkittävän panoksen siihen, että kaikki OTC-johdannaiset, että niiden kauppa käytäisiin tämän MIFID-maailman sisällä. Viime MIFIDissä ei vielä otettu huomioon niin sanottua korkean frekvenssin kauppaa tai algoritmista kauppaa. Tässäkin halusimme selkeät pelisäännöt. Tämä on hyvin vaarallinen alue ja se on myös manipulatiivinen alue potentiaalisesti, eli siellä pitäisi olla mahdollisuudet keskeyttää tuo kauppa testata algoritmeja, valvontarakenteita rakentaa ja sitten olisi minimihinta ja maksujärjestelmät. Sitten on vielä toinen kenttä, joka on hyvin, joka on termiinikauppa. Tämä on hyvin spekulatiivinen ja tässä meidän täytyy olla varovaisia, ettemme vääränlaisia sääntelyä, joka johtaa siihen, että kolmannen maailman ihmiset eivät enää voi ostaa perushyödykkeitä. Nämä ovat siis hyödykejohdonnaisia. Eli pitää olla omistusrajoja, niissä selkeät ylärajat mutta me haluamme myös niille, jotka pystyvät todistamaan, että he todella tarvitsevat jotain tuotetta, varmistamaan heille possession check-järjestelmällä, etteivät hekin sitten spekulatiivisesti osallistu näille markkinoille. Sitten on sijoittajasuoja, se on tärkeä. Tätä me tarkastelimme hyvin laajasta näkökulmasta. Kun puhutaan kuluttajan suojasta ja sijoittajan suojasta, niin se on tärkeää ja tässä on nyt tärkeää identifioida tietyt ryhmät. Ei jokaisen pikkusäästäjän tarvitse päästä monimutkaisten sijoitustuotteiden pariin. Tuotteita on tutkittava, tarkastettava ja valvottava. Täytyy olla neuvontavelvoite ja mitä tulee provisiopalkkoihin. Siellä tarvitaan subsidiariteettia, eli jäsenmaiden pitäisi sopeuttaa näitä asioita Eh, mihin heidän, niiden lainsäädäntö antaa mahdollisuuden. Ja ennen kuin aikani loppuu, haluan kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa tähän asiakirjaan. Tämä on ollut hyvin laaja lähestymistapa. Kiitän kaikkia kollegoita, kiitän komissiota hyvin rakentavasta roolista viime kuukausina ja toivon, että huomenna saamme vahvan äänestystuloksen, jonka nojalla voimme sitten lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa ja hyvin pian tämän tärkeän asiakirjakokonaisuuden saada valmiiksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Euroopan komission edustajalle, komissaari Michel Barnierlle. Hyvää päivää teille kaikille. Tänä vuonna, kun puhuimme Bukarestissa sisämarkkinoista ja muissa pääkaupungeissa mm, mm, olemme puhuneet tärkeistä asioista ja tässäkin on kyseessä erittäin tärkeä sellainen. Markus Ferber muistutti siitä, tämä kuuluu sääntelyohjelmaamme. Näytän usein tätä taulukkoa ministereille ja valtionpäämiehille. Ne 29 tekstiä, jotka vaikuttavat voimakkaasti komission työhön. Ja keskeinen osa koskee rahoitusmarkkinoita. Se, mitä teimme Otmas Karasin kanssa pääomaistamisen suhteen pankkisektorilla niin, että koko rahoitusmarkkinoille saamme aikaiseksi vastuuta, äh, avoimuutta, turvallisuutta ilman, että jätämme tilaa äh, äh, keinottelulle. Ja siitä syystä haluaisin kiittää erityisen kovasti Markus Ferberia yhteistyöhalukkuudesta ja tästä tavoitteeseen pyrkimisestä myös kolmikantaneuvotteluissa. Meillä on samat tavoitteet useissa eri asioissa ja mietintö, jonka valmistelette, vahvistaa meidän omia ehdotuksiamme. Ensinnäkin markkinoiden rakenteesta. Sekä komissio että parlamentti, meillä molemmilla on tavoitteena – sellaiset neuvottelut, ovatpa ne sitten monenväliset tai kahdenväliset, että ne käydään avoimessa ympyröissä. Parlamentti on ottanut pienten yksittäisten transaktioiden tapahtumisen avoimessa ympäristössä erittäin tärkeäksi. niin, että meillä ja tällainen Organized Trading Facility osakemarkkinoilla, sen toimivuus on meille tärkeä. Jos me rajoitamme monenvälisiä neuvotteluja pelkästään säänneltyihin markkinoihin neljään muotoon, se merkitsee sitä, että me uudistamme tämänhetkistä tilannetta joka mahdollistaa näiden nopeaa kauppaa käyvien tradereiden toiminnan. Eli meidän täytyy huolehtia siitä ennen kuin ryhdymme rajoittamaan soveltamisalaa tällä tavalla. Ennen kuin ryhdymme rajoittamaan OTC-toimintaa. Ja sen jälkeen sitten transaktioiden siirtyminen avoimien ja monenvälisen ympäristön, jos haluamme rohkaista siihen, niin kyllä meidän täytyy ehdottomasti tätä nopeakauppaa säännellä. Tässäkin uskoakseni voin todeta, että meillä on samat tavoitteet esittelijän kanssa. Yleisesti ottaen tämä teksti antaa tilaisuuden ottaa esille tässä nopean kaupankäynnin säännöt ja Niistä on ehdottomasti hyötyä, jotta voidaan tarjota likviditeettiä, mutta kiistämättä samalla siinä on tietty järjestelmäriski vaaramarkkinoille. Pankkipuolella olemme voimakkaasti ponnistelleet sen suhteen, että voitaisiin valvoa ja vähentää tämän tyyppisiä riskejä. Emmekä saa olla suinkaan vähemmän kunnianhimoisia tällä puolella. Siitä syystä komissio on ehdottanut tarkkoja sääntöjä, jotta se voi asettaa vastuuseen toimijansa. Sen lisäksi toimivaltaisten viranomaisten täytyy kyetä valvomaan tilannetta niin, että tarjotaan likviditeettiä markkinoilla. Haluan kiittää lämpimästi esittelijä Ferberia siitä, että hän on ehdottanut näiden kohtien säilyttämistä ja muistutan myös siitä, että komissio jatkaa tämän keskustelun puitteissa myös kansainvälisellä näyttämöllä, jotta voidaan saada aikaiseksi yhteiset vaativat kriteerit. Kolmanneksi, johdannaismarkkinat raaka-aineissa, ne eivät ole vastaavia rahoitusmarkkinoita kuin muut, sillä niiden hyvä toiminta liittyy suoraan kuluttajan arkipäivään ja tietyissä kehitysmaissa. Se liittyy myös elintarviketurvallisuuteen. Ja mielestäni keinottelu raaka-aineissa, silloin kun se liittyy elintarviketurvallisuuteen, on täysin, on asia, jota ei lainkaan voida hyväksyä. Lisäksi meidän täytyy vahvistaa asemaamme positiolimiteissä silloin, kun kysymys on todellisuudesta, todellisesta kattavuudesta. Neljänneksi, eurooppalaisen järjestelyn käyttöön ottaminen kolmansien maiden suhteen, kolmansien maiden yritysten suhteen. Tässäkin olen ilahtunut siitä, että parlamentti tukee ehdotustamme. Mielestäni tällainen järjestely on paras tapa saada aikaiseksi kansainvälisten markkinoiden sääntelyä ja välttää tällaista sään, säännönmukaista keinottelua. Lisäksi G20 ja Financial Stability Boardissa pyrimme juuri tämän tyyppiseen lopputulokseen. Nyt ehkä voin nopeasti vielä ottaa esille pari-kolme muuta aihetta, joiden suhteen meidän täytyy myöskin säilyttää vaatimustasomme sääntelyssä. Ensinnäkin avoimuus ennen neuvotteluja. Meidän täytyy tämän suhteen olla tiukkoja, emme saa ottaa mitään erityisiä riskejä. Meidän täytyy tarjota mahdollisuus tietyille toimijoille jatkaa toimimista avoimissa ympyröissä. Avoimuuden tulee olla samankaltainen riippumatta siitä, mitä teknologiaa käytetään, minkä tyyppisissä tämä sijoittajista onkaan kysymys, joko vähittäissijoittajista tai ammattimaista sellaisista. Lisäksi sijoittajan suoja. Meidän täytyy siirtyä kohti lainsäädäntöä, joka parantaa sijoitus ehtoja ja selventää jokaiseen osapuolen kohdistuvia ehtoja. Tällä tavalla, mm, jos me emme kykene tarjoamaan riittävää suojaa, niin meidän täytyy lisätä sääntelyä. Ehdotus, jonka olemme tehneet, ehdottaa sitä, että salkunhoitajan eh, toimi on mukana ja se tarjoaa lisää riippumattomuutta investoijille, jotka tekevät niin sanottuja terveitä investointeja. Ja lisäksi näiden välineiden soveltamisala, jos sitä soveltamisala laajennetaan liikaa, niin silloin otetaan riski siitä, että myydään ei-sopivia tuotteita investoijille. Ja viimeksi, jotta saadaan aikaiseksi tervettä kilpailua, markkinoilla. Me tarvitsemme todellisen sisämarkkina-alueen finanssialalla. Näin voidaan myöskin välttää suuret riskit monopolimarkkinoiden ytimessä. Tässä on hyvä esittelee se, mitä haluaisin sanoa, ja meidän välillämme käyttävä vuoropuhelu on tietysti ehdottoman tärkeä jotta voimme jatkaa keskusteluamme ja onnistua mahdollisimman pitkälti tässä erittäin kunnianhimoisessa tehtävässämme, kun äh, rahoitusmarkkinadirektiiviä säännellään, jotta saadaan myös sijoittajien luottamus toimintaamme. Ja olen varma, että näin tulee tapahtumaankin. Haluan kiittää teitä. Puhemies, kiitoksia. Hyvä komissaari. Teollisuus tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja Kramer. Kiitoksia. Minun roolini tässä rahoitusmarkkinasääntelystä eh, rajoittuu teollisuuden teollisuuteen puhun teollisuusvaliokunnan puolesta, sillä on rahoitusmarkkinasääntelyä, jos eh, lähdemme katsomaan tätä MIFIDiä. Eh, ja rahoitusmarkkinasääntelyssä on paljon sellaisia näkökohtia, jotka olisi ihan määritelmä ja tulkinta tasolla johtanut siihen, että teollisuusyrityksen yritysten on vaikeampi luoda työllisyyttä. Esimerkiksi jos vaikka tällaisia maaseutu säästökassoja kohteltaisiin samalla tavalla kuin pankkeja, niin siitä voisi tulla aika vaikeita toissijaisia haittoja, jota, jotka eivät ole kenenkään intressien mukaisia tässä sääntelypaketissa. Omasta näkökulmastani on selvää, että teollisuusyrityksiä pitää kohdella eri tavalla kuin pankkeja. Ja suurin osa terminikaupoista, joita nämä yritykset tekevät, liittyvät vakuuttamiseen eivätkä keinotteluun. Ja vaikka ne olisivatkin keinottelua, niin en tunne yhtäkään sellaista teollisuusyritystä, joka olisi järjestelmärelevantti ja ITRE-valiokunta oli hyvin selkeä omassa kannassaan ja lausunnossaan tähän teemaan. Olen iloinen siitä, että saimme nämä aspektit mukaan tähän lopulliseen pakettiin. Siinä mielessä minusta tuntuu, että tämä sivuaspekti tässä suuressa rahoitusmarkkinasääntelyssä on onnistunut hyvin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien nimissä. Ensinnäkin Euro- EPPn nimissä Stolojan kaksi minuuttia. domnule președinte. În primul rând doresc să felicit... Kiitos puhemies. Alkuun haluaisin onnitella edustaja Ferberia hänen tekemästään kahdesta mietinnöstä, joita tänään käsittelemme. Molemmat mietinnöt ovat saaneet talous- ja valiokunnan kaikkien jäsenten tuen taakseen. Olettaisimme, että myös parlamentti täysistunnossa hyväksyy laajalla enemmistöllä nämä molemmat mietinnöt. Kyseessä oleva lainsäädäntö pyrkii paikkaamaan tiettyjä aukkoja, joita meillä on olemassa olevassa lainsäädännössä. Omassa kotimaassani Romaniassa on paljastunut suuri skandaali, kun on käyty, käyty kauppaa sääntelemättömillä suljetuilla markkinoilla kauppaa tietyillä rahoitusvälineillä ja sijoittajat ovat kokeneet suuria tappioita tämän seurauksena pörssi ja säätelyviranomainen ovat menettäneet myös uskottavuuttaan tämän skandaalin takia. Kyseiset transaktiot eivät ole millään tavalla yhteydessä pörssitoimintaan. Sijoittajilla on varsin vähän mahdollisuuksia kääntyä sitten tuomioistuinten puoleen tämän tapaisissa tapauksissa. Tästä syystä minä tulen äänestämään molempien mietintöjen puolesta. OTC-markkinat ja muut markkinapaikat tarvitsevat lisää avoimuutta, ne tarvitsevat sääntelyä, jotta otetaan huomioon myös sijoittajien intressit. There is the request. Kiitoksia edustaja Stolojan. Teille on kysymys edustaja Martinilta. Voitteko hyväksyä tämän sinisen kortin Martinilta? Siis teidän takananne siellä. Edustaja Martin, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia kollega. Minä olen kuunnellut hyvin suurella kiinnostuksella näitä puheenvuoroja. Minulla on yksi kysymyksiä. Miksi teidän poliittinen ryhmänne, vaikka esittelijä näki tämän asian aluksi ihan eri tavalla, äänesti tätä kompromissia provisiopalkkioiden kohdalla varmistamatta sen, että nämä kulut eivät sitten eh, siirry kuluttajalle. Mielestäni tässä sijoittajille tehtiin karhunpalvelus. Miten tällaiseen eh, epäterveeseen äänestysenemmistöön on mahdettukaan päästä? Thank you. I'm not so clear that I am... Kiitos. En ole aivan varma, ymmärsinkö oikein tämän kysymyksen. Minusta tämä on hyvä asetusehdotus komissiolta ja olen tyytyväinen, kun voin tätä tukea, parla- tukea parlamentissa. Dziękuję bardzo. W imieniu grupy socjalistów i demokratów pan... Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalisten demokraattien nimissä edustaja Goebbels. President, j'ai 120 secondes. Arvoisa puhemies, minä äh, haluan tuoda oman ryhmäni tuen tälle kompromissille. Tarvitsemme enemmän avoimuutta, tarvitsemme enemmän kompetenssia ja toimivaltuuksia kansallisille ja ylikansallisille sääntelijöille. Suurten intressit ovat nyt hyvin suojeltua. sana on tässä läheisyysperiaate ja tässä tarvitaan vielä tarkistuslausuma, lauseke. Meidän ehdotuksemme tulevat kohottamaan vakavia muureja keinottelun estämiseksi raaka-ainemarkkinoilla ja maataloustuotejohdannaismarkkinoilla. Nyt näiden markkinoiden toiminnan täytyy olla avointa. Tärkeä elementti on se, että korkea frekvenssinen kauppa saadaan aisoihin. Nyt tarvitaan sääntöjä, kun tietokoneet käyvät kauppaa toisten tietokoneiden kanssa jopa nanosekunneissa. Nopeus ei tarkoita lisää likviditeettiä arvoisa komission jäsen, high frequency trading ei tuo mitään likviditeettiä markkinoille. Tässä puhutaan sekuntien murtoosista ja jopa 80 prosenttia käskyistä, osto- ja myyntikäskyistä osoittavat niiden osuus on vain 20 prosenttia kaikista pörssitoimista. Nyt on tärkeää auttaa pitkäaikaisia sijoittajia ja rankaista lyhytaikaisia keinottelijoita. Rahoitusmarkkinoita tarvitaan ja niiden täytyy olla reaalitalouden palveluksessa. Seuraavaksi Alden nimissä Ulle Schmidt. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Minäkin haluan kiittää Markus Ferberia erittäin menestyksestä työstä. Kyseessä on teknisesti monimutkainen lainsäädäntöehdotus ja hän on onnistunut saamaan aikaiseksi hyvin tasapainoisen kompromissiehdotuksen. Tässähän luodaan pohja sille, että palautetaan se luottamus, joka säästäjillä on markkinoihin, joka menetettiin finanssikriisin aikana. Meillä täytyy olla erilaisia järjestelmiä, joilla vähennetään kontrolloimattoman pörssiromahduksen vaara. Meidän täytyy saada aikaiseksi myös uusi kauppa-alusta, kuten komissari mainitsi. Meidän täytyy varmistautua siitä, että pienet obligaatiomarkkinat, ja tässä vähän nyt kansallismielisesti sanon, että varsinkin Ruotsin markkinoiden täytyy saada kohtuulliset ehdot. Meidän täytyy myös tiukentaa näiden sähkötuotteiden markkinoiden sääntöjä, markkinoimisen sääntöjä. Meidän täytyy saada aikaiseksi myös parempaa kilpailua tiukemman ja hyvin toimivamman pääomamarkkinan lisäksi. On ollut kaikkein vaikeinta sopia näistä inducement-säännöistä. Ja, eli kannustejärjestelmistä ja li- markkinaliberaalina olen sitä mieltä, että tässä meillä onkin todellinen ongelma. Yleinen EU-kielto on seuraava askel, jos ei tässä pyydetä tiukentamaan sääntöjä. Ne maat, jotka, kuten Hollanti tai Yhdistynyt kuningaskunta, jotka haluavat tiukemmat säännöt, niille mahdollistaan se, mutta vaarana on se, jos otetaan myynnin täyskielto käyttöön, johtaa siihen, että ne, joilla on alempi tulotaso, eivät enää saa sitä ilmaista neuvontaa, jota he tarvitsevat. Eli pienet ja keskisuuret investoijat joutuvat järjestämään ulkopuolelle. Neuvontapalveluiden täytyy olla kaikille saatavilla, eikä kilpailukyky eikä myöskään tarjonta saa vähentyä. Avoimuus on erityisen tärkeää. Se on tärkeää myös, jotta voidaan suojata paremmin näiden investointituotteiden ostajia. Haluan kiittää edustaja Ferberiä ja kaikkia varjoesittelijöitä. Dziękuję bardzo w imieniu e, grupy Zielon. Kiitoksia. Ja sitten vihreiden nimissä Sven Giegold, kaksi minuuttia. Arvoisat kollegat, kiitoksia nyt ensinnäkin tästä kaiken kaikkiaan hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön parista. Hyvin keskeisissä kohdissa meillä on ollut komission ehdotus, joka otti jo suuria askelia oikeaan suuntaan ja pystyimme vielä parantamaan sitä markkinarakenteiden suhteen tulee olemaan enemmän transparenssia, laajempaa transparenssia ja erityisesti johdannaismarkkinoilla sitten MIFID ja korkean frekvenssin kaupan rajoittaminen. Meidän kompromissimme menevät paljon pidemmälle kuin se, mitä komissio alun perin ehdotti, ja ansaitsevat parlamentin tuen kaiken kaikkiaan myös niillä aihealueilla, missä suurta julkista kritiikkiä on noussut esiin näissäkin asioissa tämä mietintö vie oikeaan suuntaan. Erityisesti yleishyödykekeinottelu, elintarvikekeinottelu ovat tällaisia asioita nyt saamme aikaan vahvemman paperin kuin komission ehdotus. Täällä on sitovia toimia siellä, missä komissiolla ei ollut sitovia toimia. Ja tarvitsemme kuitenkin vielä joidenkin aukkojen paikkaamiseksi vielä parantavaa työtä, mutta minä, mm, tämä varmasti tapahtuu kolmikalta neuvotteluissa mutta on ilahduttavaa, että herra Barnier on nyt jo osoittanut tukensa tässä vaiheessa. Kuluttajansuojan suhteen täällä on sitten kuitenkin vielä puutteita. Meillä on nyt mahdollisuus kieltää tiettyjä tuotteita, se on hyvä, mutta edelleenkään meillä ei ole muutoksia neuvonannossa, jossa provisiopalkalla siis annetaan neuvoja rahoitustuotteiden myyntiä ja neuvonanta, neuvonantajien neuvoja ei välttämättä ohjaa kuluttajan etu, vaan se, mistä tuotteesta saadaan su- suurin provisio. Ajatelkaapa nyt avoimia kiinteistörahastoja esimerkiksi kansalaisille Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Saksassa. Ei usein monikaan asia muutu meidän kompromissimme jälkeenkaan. Tämä provisio, eli provisiopalkkiokysymys kysymys on vieläkin auki. Tämä, tässä on vähän liian yksinkertaista vain vedota läheisyysperiaatteeseen. Olisin tähän halunnut kovempia sääntöjä. E, Kiitos. Kiitoksia ja sitten Kate Swinburne seuraavana. Haluan kiittää esittelijää ja kollegoja kovasta työstä. Yksi tärkeimpiä ulottuvuuksista MIFIDissä on avoimuus näillä markkinoilla. Nyt kun kasvu on näin vähäistä, niin olen tyytyväinen, että kaikki ryhmät parlamentissa ovat päässeet yksimielisyyteen niin, että voimme tukea tekstiä, joka tukee sijoituksia joukkolainamarkkinoille. Pankeilla on oltava nyt korkeammat pääomat, myös yritysten täytyy hakea rahoitustaan muualta Joukkolainamarkkinat ovat sopivat markkinat tässä tilanteessa, mutta tarpeita täytyy tukea. Uudet avoimuusvaatimukset on sopeutettava sellaisiksi, että sijoituksia suositaan. Parlamentin teksti on tällainen. Nyt on vielä keskustelut neuvoston kanssa, joten pitäisi mennä samaan suuntaan. Ikävää on, että emme ole päässeet poliittiseen sopimukseen siitä, että pääsisimme sijoittajan suojaan mahdollisimman korkealle tasolle kaikkialla EU-ssa jäsenvaltiot voivat kieltää kaikenlaiset kannusteet ja provisiot, niin on kuitenkin pettymys, että ST ja muut ryhmät eivät halua tukea. down a little bit because Voisitko puhua hiukan hitaammin, koska tässä on tulkella pieni vaikeuksia pysyä perässä. Oma jäsenvaltioiden ja Alankomaat ovat jo pitkällä ja täytäntöönpanovat täyskieltoa. Toivon vain, että muut jäsenvaltiot tulevat nopeasti perässä. Yleinen väärinkäsitys on se, että MIFID koskee pelkästään huippunopeaa kauppaa, e, esimerkiksi elintarvikekeinotteluissa. Olemme käyttäneet paljon aikaa ja keskustelleet kuluttajan suojasta. Me olemme ottaneet huomioon myös äh, vaatimukset äh, algoritmitestauksesta ja tilinpitosäännöistä. Nämä eivät estä teknologista innovointia, vaan tarjoavat meille takeet, suojaa niin, että myös pitkän aikavälin sijoittajat voivat suhtautua luottavaisesti niin, että markkinapaikoilla ei käydä keinottelua. Toivottavasti muut ryhmät tukevat minua huomenna Tarkoitus ei ole myöskään not, not, toteuttaa yhtä mallia kaikille sopivasti. Tarvitaan myös integroitua valvontajärjestelmää. Kaikki pyrkivät työskentelemään samaan suuntaan. Mifidissä kyse on siitä, että saamme myönteisen ilmapiirin kaikille sijoittajille, isoille ja pienille ja niille yrityksille, joiden täytyy markkinoilta saada rahoitusta. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavana sitten Klute. Kiitoksia. Haluan ensin kiittää kollegoja hyvästä yhteistyöstä, mutta aivan erityisesti Markus Ferberia. Mielestäni tämä oli erittäin hyvää ja avointa ja reilua yhteistyötä. Näin ei aina ole asianlaita ja arvostin sitä suuresti. Tässä kohtaa haluan myös kiittää kansalaisjärjestöjä, erityisesti äh, elintarvikekeinottelun suhteen. Kansalaisjärjestöjen panos oli hyvin merkittävä ja esittelijäkin äh, otti vastaan tämän panoksen. Sekään ei ole itsestään selvää eikä ole aina helppoa ja mukavakaan ollut tämä työ, mutta tässä kohtaa oli erittäin hyvä, että kansalaisjärjestöjen panos tuli mukaan tähän työhön ja se on hiukan myös tätä kuivaa ja vaikeata rahoitusmarkkinasääntelyn aihetta avannut osalle kansalaisista ja se on varmasti hyvä parlamentille, jos tässä tällainen tärkeä juttu hiukan tämänkin talon ulkopuolella saa huomiota. Haluan liittyä, yhtyä siihen, mitä Sven jo sanoi. Mielestäni tämä on tärkeä ja oikea askel elintarvike keinottelun mutta, kohdalla, mutta siellä on vielä joitakin aukkoja. Siellä täytyy vielä ehkä tehdä työtä tämän jälkeen. Mitä tulee sitten korkean frekvenssin kaupan mielestäni niin on erittäin tuettavaa se, mitä olemme saaneet aikaan. Ja tätä voin täydellä sydämellä ja ryhmänkin voi tätä tukea. Sekään ei ole aivan itsestään selvää, mutta uskon, että tässä kohtaa saimme yhdessä aikaan jotain oikein käyttökelpoista. Mitä tulee provisioihin, voin myös yhtyä edellisiin puhujiin. Sekin on mielestäni hiukan justeeraamista vielä. Tämäkään ei ole kovin yksinkertainen aihealue. Ja huomennahan joitakin tarkistuksia tähän kohtaan on äh, tulossakin. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Kiitoksia. Ja seuraavaksi EFD nimissä Roger Helmer puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuu yli 36 prosenttia vähittäiskauppamarkkinoista EU-ssa. Se dominoi EUn OTC-kauppoja ja sillä on keskeinen rooli ulkomaankaupassa ja pankkien välisessä rahassa. Nämä kaksi mietintöä hyökkäävät tuota asemaa vastaan. Tämä yksityiskohtainen sääntely voi vain tehdä OTC-tuotteista vähemmän houkuttelevia. Eurooppalaiset sääntelijät, jotka nyt hallitsevat tätä asiaa, tunt- tietävät tämän varsin hyvin. Ja siitä syystä he näin tekevätkin. Se, että tällainen kaupankäynti viedään takaisin pörsseihin, johtaa siihen, että se rajoittaa sekä kritiikkiä että riippumattomuutta. Rahoitusmarkkinadirektiivi ottaa esille erilaisia ähm, porsanreikiä. Sen vaikutus todelliseen maailmaan on aivan päinvastainen. Ihan kuin vesi kulkee mäkeä alas, niin kauppa siirtyy sinne, missä se on vapainta. EUn käsittämätön toiminta tässä suhteessa voi vain johtaa siihen, että meillä syntyy euroskleroosia ja euroarvo vielä heikkenee. Nämä ovat vain lisänauloja Lontoon Cityn globaaliin aseman arkkuun. Berliinissä tästä ollaan tyytyväisiä, koska siellä väheksytään ja halveksutaan Sitin menestystä. Kiitoksia. Ja seuraavana sitten riippumattomista Hans-Peter Martin. Roger, Roger, Roger. Und das meine ich bitte beenden. Gerade gehört, also sprach Zarathustra. Sondern... Roger, Roger, Roger, emme juuri kuulleet näin puhui Zarathustra, vaan kuulemme näin puhui Lontoon City. Eli tässä on nyt erilaisia abstrakteja käsitteitä, joita voidaan konkretisoida, mutta muistatte varmaan, miten EU-komission jäsen McCreevy aina äh, puhui ja miten hän sai äh, sponsorien rahoittamat paikat Lontoossa äh, kuriin. Ja nyt täällä nähdään herra Barnier ja enemmistö, joka puhuu. Minä sanon, että ei näin, koska tässä välissä on tapahtunut jotakin kaksi biljoonaa tai kolme biljoonaa, jotka ovat menneet hukkaan liittyen äh, alisääntelyn mahdollisuuksiin. Kyllähän MIFID 2 on suuri edistysaskel, mutta porsaanreijät ovat vielä kuitenkin ähm, olemassa. On vieläkin aivan liian paljon mahdollisuuksia äh, vielä välttää näitä sääntelyjä. Jokainen toimija, jokainen kauppapaikka, jokaisen pitäisi olla valvottavissa. Sitä me emme ole saaneet aikaiseksi. Provisiokysymys, kysymys jonka vihreät ovat esikuvallisesti aina ottaneet esiin. En ymmärrä ollenkaan, miten sosiaalidemokraatit ja mitä, mitä intressejä noudattaen he ovat suostuneet siihen, mihin me pääsimme. Mutta totta kai kannustinjärjestelmä on perusongelma. Jos vääriä asioita palkitaan kansantalouskontekstissa. Tässä on tämä korkean frekvenssin kauppa. Me olemme ihan oikealla tiellä, oikea askel, mutta yhä liian vähän, liian pieni askel. Kiitos. Przechodzimy do dalszych mówców i proszę o zabranie głosu. Kiitoksia ja seuraavana kaksi minuuttia edustaja Gal Kiitos puhemies. Ensin haluaisin onnitella edustaja Ferberia molemmista mietinnöistä. Hän on tehnyt valtavasti työtä ja laadukasta työtä. Kävi selväksi, kuinka monimutkaiset ja huonosti läpinäkyvät nämä markkinat ovat. On uusia kauppapaikkoja, uusia tuotteita ja teknologia kehittyy jatkuvasti. Meillä on huippunopea tietokoneistettu kauppa, algoritmikauppa, joka on tuonut muutoksia rahoitusmarkkinoille. Säätelijän on reagoitava näihin muutoksiin. Sen takia Kehys, joka vahvistaa ja harmonisoi toimia, onkin tervetullut. Kyse on sijoittajista, palveluntarjoajista ja myös markkinaviranomaisten toimivaltuuksesta. Erityisesti korostetaan rajat ylittävän yhteistyön merkitystä. On tärkeää, että viranomaiset voivat puuttua epätoivottaviin markkinavaikutuksiin tai uhkiin markkinoilla. Tässä mielessä ehdottomasti kannatan sitä, että vahvistamme arvopaperimarkkinaan viranomaisen roolia. Täytyy pitää mielessä, että huippunopea tietokoneistettu kauppa voi aiheuttaa riskejä äh, rahoitusmarkkinoiden likviditeetin saannin suhteen. Tämä korostuu riskitilanteissa. Sen takia onkin saatava jonkinlaiset organisatoriset takeet kauppapaikkojen toiminnasta – PK-yritysten rahoituksen saanti on ollut vaikeampaa viime aikoina ja PK-yritykset ajautuisivat yhä uusiin ongelmiin rahoituksen suhteen. Kauppapaikkojen pitäisi toimia sillä tavalla, että ne ottaisivat erityisesti PK-yritysten tarpeet huomioon. Bahnien kommentit siitä, että rahoitusmarkkinat ovat reaalitalouden palveluksessa, ovat totta kai tervetulleita kommentteja. Kiitos. Dziękuję bardzo. Teraz minutę... Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Beres. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen kun parlamentti hyväksyy herra Ferberin mietinnön, se tulee tekemään ensimmäiset johtopäätökset tai ensimmäiset, oppimaan ensimmäiset läksyt MIFID 1-direktiivistä, kun se hyväksyy tekstin, joka tulee johtamaan siihen, että melkein kaikki rahoitustransaktiot tulevat sääntely, säänneltyjen kauppapaikkojen alle. Tämä on se tärkeä asia tässä tekstissä. Korkea, äh, huippunopea kaupankäynti, jossa voidaan nanosekunneissa antaa monta käskyä. Se saadaan nyt aisoihin ja sitten on korkea, tässä jotkut rahoitusalan toimijat häiritsevät rahoitusmarkkinoiden toimintaa merkittävällä tavalla. Eli kun parlamentti nyt tätä käytäntöä vastaan sanoo sanansa, niin ollaan menossa aivan oikeaan paikkaan. Reaalitalous ja pitkäaikaiset sijoitukset ovat paljon tärkeämpiä. Sitä paitsi parlamentti haluaa myös asettaa esteitä elintarvikekeinottelulle, joka joskus on erittäin tuhoisaa kokonaisille kansakunnille tai väestöille, väestön osille, joten tämäkin on tärkeä asia keinottelu äh, raaka-aineilla on äh, yhä selvempää, että keinottelu raaka-aineilla on tuhoisaa. Tämä koskee erityisesti elintarvikekeinottelua. Tänään tai huomenna hyväksyttävä teksti on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, koska se asettaa rajoja, joiden mukaan sitten eri äh, toimijat voivat näillä kauppapaikoilla näitä rajoja asettaa. Tärkeää on mielestäni myös se, että ESMA kun, että ESMA voi puuttua asiaan ja kieltää tiettyjen rahoitustuotteiden, myrkyllisten rahoitustuotteiden myynnin. Silloin kun ne tunnustetaan myrkyllisiksi, lopuksi haluaisin vielä ottaa esiin yhden tärkeän seikan, joka MIF 1 ja teksti, josta me tulemme täällä äänestämään, missä on tietty ero. Kun tutkii MIF 1, niin siinä parlamentin keskeinen panos oli se, että, tai koski lähinnä sitä, millaisia neuvoja piensijoittajille annetaan, kun he ostavat näitä rahoitustuotteita. Ja näiden neuvojen rahoituksen ehdot ovat vieläkin epäselviä. Täytyisi päästä varmistumaan siitä, että jokainen tuloistaan riippumatta saisi näitä neuvonantajien palveluja transparenteissa olosuhteissa Tämä on tärkeää ja tämän parin vielä meidän täytyy palata. Kiitos. That was too long, too long. Um, uh, Ihan liian pitkä oli. Ihan liian pitkä. Nyt haluaisin antaa edustaja Bowlesille puheenvuoron. Alden nimissä. Thank you. When the choice is either safe or maybe... Kiitoksia. Me, jos meidän täytyy valita turvallisen ja OK väliltä, niin valitaan turvallinen. Hyvin paljon on esitetty siitä kritiikkiä, millä tavalla asioita on hoidettu. Minun mielestäni kiinteät rajat eivät koskaan ole ollut mitään ongelmia, koska hätätilanteessa niitä voi tiukentaa tai sitten niitä voi muokata, jos suuri markkinapositio täytyy pelastaa. Muistutan teitä siitä, että tulee päivä, jolloin meillä on automatisointi transaktiokartoitus, joka mahdollistaa paljon paremmat tiedot sen sijaan, että ne vaikuttavat voimavaroihin. Se mahdollistaa nopean kattavan valvonnan, kuten myöskin elintarvikehyödykkeiden puolella. Ja se mahdollistaa myös paremmat standardit teknologiassa. Valitan, että niin vähän on tehty tämän asian suhteen tässä mietinnössä. Hyvin paljon hyvää työtä sen sijaan on tehty kuluttajansuojan puolella. On vähennetty kannustamia, annetaan tietoa investoijille ja kansalaisten täytyy olla varmoja siitä, että saavat parhaat tiedot heitä varten niin, ettei heitä työnnetä sellaiseen suuntaan, joka koituu neuvon antajan hyödyksi. täydellinen kielto, se on tie eteenpäin. Puhemies, kiitoksia. Ja seuraavaksi minuutti Susa Wagnerille. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan onnitella esittelijää ja muita kollegoja, jotka ovat tämän uudistuksen parissa tehneet oikein hyvää työtä. Rahoituskriisi on pahentunut, koska on erittäin monimutkaisia tuotteita, jotka liittyvät johdannaisiin ja sellaisiin eh, virallisten kauppapaikkojen ulkopuolella käytävään kaupankäyntiin, vain jotta saataisiin korkeita tuottoja, ahneita korkeita tuottoja. Nyt täytyy saada aikaan avoin, avoimet markkinat, avoimet rahoitusmarkkinat, jotta hinnanmuodostus olisi, olisi äh, hyvää ja kaikkein tärkeintä on myös se, että kaikki informaatio, jota sijoittajat saavat, on ymmärrettävä. Heidän täytyy täysin ymmärtää, millaisia tuotteita he ostavat ja heidän täytyy olla tietoisia niitä riskeistä, joita he ottavat, kun he ostavat jotain tuotteita. Transparenssi ei auta eh, ikään kuin suurena valon leimauksena, jos eh, tämä valonleimaus samalla sokeuttaa kansalaisten ymmärryksen. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Ja sitten Kaksi minuuttia edustaja Baltz. Kiitoksia puhemies. Seuraava, ihan ensimmäiseksi haluaisin onnitella Markus Ferberiä hänen erinomaisesta työstään. Ei varmasti ole ollut helppoa, mutta lopulta siitä tuli oikein hyvä. Minusta tuntuu, että MIFID on Euroopan rahoitusmarkkinasääntelyn peruspilaria. Olen hyvin iloinen, että Euroopan parlamentti tämän MIFID-direktiivin revision kautta ottaa näin vahvan kannan. Olemme neuvostosta taas paljonkin edellä. MIFID tulee parantamaan rahoitusrakenteita, vähentämään järjestelmän riskiä ja ennen kaikkea parantamaan myös sijoitussuojaa. Euroopan arvopaperimarkkinat, niiden on saatava kasvaa ja Esman, Esman suojissa ja rahoitusmarkkinoista tulee tämän myötä astetta var, varmempia ja turvallisempia. Haluan vielä sanoa yhden huomion neuvonantajuuteen liittyen. Provisiopalkalla tapahtuva neuvon antaminen mitä malleja näitä nyt sitten onkaan. Jokaisella mallilla on varmasti omat hyvät ja huonot puolensa. Se, että kategorisesti tuomitsemme jonkin tietyn mallin, ei mielestäni vie meitä tässä eteenpäin. Joten minä olen sitä samaa mieltä kuin talous- ja raha-asioiden valiokunta, että ollaan transparenssin kannalla, mutta ei yhtäkään välinettä ihan sellaisena tuomita sataprosenttisesti. Jos neuvonantaja saa ainoastaan palkkion, niin sekään ei ole ratkaisu, koska on varmasti myös monia kansalaisia, jotka eivät ole olleet tyytyväisiä neuvonantajien työhön. Ehkä meidän pitäisi suunnata tämä keskustelu ihan uuteen suuntaan. Miten sitten onkaan, entä rahoitus taloudellinen koulutus kouluissa ja ammattikouluissa, sekin olisi varmasti yksi askel kohti suurempaa sijoittajasuojaa. Kiitos. Teraz półtorej minuty dla pani poseł. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia Arlene McCarthy. Thank you, and I do want... Kiitos. Haluan kiittää herra Ferberia ja varjoesittelijöitä innovatiivisesta parannuksesta rahoitusmarkkinadirektiiviin. Haluaisin puolessa toista minuutissa keskittyä kahteen pienempään kysymyksiin, jossa kansalaiset vaativat, että menemme pidemmälle ja kompromisseja onkin jo käsittelyssä sijoittajan suojasta ja liiallisista keinotteluista hyödykemarkkinoilla. Kuluttajat ovat kärsineet siitä, että heille on tarjottu vääränlaisia sijoitusneuvoja. Meillä on tällainen kannas, kannustin provisiojärjestelmä niin, että ei oteta sijoittajan tai kuluttajan suojaa ensisijaiseksi. Ta- vaaditaan tietojen paljastusta ja avoimuutta, mutta se ei kuitenkaan aina toimi. Kuluttajat eivät luota äh, sijoitusneuvoja tarjoajaan, jos äh, kaikki nämä tiedot kerrotaan. Monet jäsenvaltiot ovat tunnustaneet tämän ongelman ja ovat kieltoa ottamassa käyttöön Alankomaat, Suomi, Belgia. Kieltovaihtoehto ei suojaa kuluttajia, vaan oikeastaan suojaa entisiä investointipankkiireja niin, että tämä kielto sitten poistettaisiin, niin hän Labour-hallitus otti käyttöön. Vihreät ja muut tätä ovat tukemassa. No sitten hyödykekeinottelu. Lopetetaan tämä tilanne, suljetaan porsaan reijät, koska tämä käytäntö johtaa nälänhätään, nälkämellakoihin, Glencorelle on mennyt valtavat summat rahaa keinottelun kautta ja ihminen, ihmiset kärsivät. Tämä on epämoraalista, epäoikeudenmukaista ja tarkistusta kolme pitäisi kannattaa tästä syystä. Teraz półtorej minuty dla pani poseł. Kiitoksia. Sitten Silvi Goulart, puolitoista minuuttia. <clears throat> Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Minä haluaisin ihan nopeasti toistaa sen, että parlamentti tekee työtään komission ja neuvoston kanssa piakkoin. Vaikeassa asiassa haluan kiittää esittelijää, joka on tehnyt erittäin hyvää työtä varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on mielestäni äh, äh, aihe, jossa demagogian ei ole syytä mennä. Joskus ulkopuolelta kysytään, mitä te teette rahoitusmarkkinoiden sääntelemiseksi, ja he usein aliarvioivat, mitä me teemme, mutta meidän ei pidä myöskään luoda vaikutelmaa siitä, että me voimme jonkinlaisella taikasaumalla nyt yhtäkkiä muuttaa koko rahoitusmarkkinat. Tässä on nyt löydetty hyvä hyvä tasapaino transparenssin suhteen, paremman organisaation suhteen ja on hyvin tärkeää puolustaa kuluttajien oikeuksia näilläkin markkinoilla. Täällä on vielä joitakin vivahdeeroja ryhmien välillä, mutta kuitenkin on todellinen yhteisymmärrys olemassa siitä, että kuluttajia täytyy suojella paremmin on suojeltava myös PK-yritysten pääsyä rahoitukseen. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä. Me tulemme jatkamaan työtämme. Minä uskon, komission, herra komission jäsen, että tämä on aikamoinen paketti, joka on vielä osa suurempaa kokonaisuutta. Ja itse olen onnellinen siitä, että olemme onnistuneet saamaan myös valvontatahot tähän mukaan ja niille lisää toimivaltuuksia. Kiitos. Kiitoksia. Kaksi minuuttia Thomas Mann. Katso.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 virstanpylväs, jotta päästään rahoitusmarkkinoilla suurempaan tehokkuuteen. Kaikki rahoitusmarkkinoiden toimijat eh, ottavat huomioon pelisäännöt, se vaatii valvontaa. Tämä on erinomainen tämä Markus Ferberin mietintö ja tässä täytyy vielä terävöittää eh, su- sijoittajan suojaa. Meidän täytyy välttää se, että asiakkaat eh, ottavat suuria riskejä, koska heille annetaan vääriä tai mm, puutteellisia neuvoja sellaiset tuotteet, joissa on korkea keinotteluosuus, ne täytyy pystyä tunnistamaan alusta saakka ja myös korkean frekvenssin kauppa, sitä täytyy vielä ankarammin säännellä. Tällaiset transaktiot, jotka, joita tehdään valtavalla nopeudella, eikä voida osoittaa mitä kauppoja on tehty, ne täytyy, niitä täytyy rajoittaa tässä on hyvä, että tässä on vähimmäisajasta nyt säädetty. Ne silloin voidaan rajoittaa käskyjen antaminen minimiin. Ja jos tätä tehdään tahallaan hintojen nostamiseksi, niin silloin täytyy myös saada nämä tämän harjoittajat maksamaan siitä. Minä olen iloinen siitä, että Post Limits on ö, tässä mukana. Se mahdollistaa sen, että raaka-aineilla keinotteleminen ö, saadaan aisoihin. Me toki tarvitsemme, mehän tarvitsemme raaka-aineita, jotta meidän teollisuutemme voi saada raaka-aineita, mutta me emme tarvitse tällaisia vedonlyöntejä, jotka nostavat ö, valtavasti ö, tuotteiden hintoja ja elintarvikkeiden hintoja. Tähänkin täytyy saada selkeät rajat. Kiitos. minuutta dla pana posła Kutasza. Kiitoksia. Ja sitten Kutas minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Jacques de la Rosière-ryhmä vuonna 2009 painotti rahoitusjärjestelmän tiukemman sääntelyn merkitystä. Tämä kompromissi on tärkeä askel kohti enemmän avoimuutta nopea, nopeassa kaupassa ja siihen, että poistetaan elintarvike, hyödyke, keinottelu. Keinottelu on johtanut elintarvikehintojen valtaviin hintapiikkeihin menneisyydessä. FAO YKsta on korostanut niitä haittavaikutuksia, joita tämän tyyppisellä toiminnalla on hintavolatiliteetillä. Nopea kauppa on valitettavasti aivan liian yleistä rahoitusmarkkinoilla ja se on vahingoittanut voimakkaasti eurooppalaista taloutta. Minä tuen mietintöä, joka johtaa parempaan avoimuuteen rahoitusmarkkinoilla. Kiitoksia Veona Langen, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Olen, minulla on harvoin ollut tilaisuus täysistunnossa näin äh, valtavasti äh, kehua herra kollega Ferberiä kuin nyt. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja kompromissi, jonka hän on saanut aikaan ja joka on myös yksimielisesti hyväksytty, on todella monien neuvottelujen tulos laajojen neuvottelujen tulos. Haluan todella nyt kehua häntä tästä ylitsevuotavasti. Kolme asiaa, jotka haluan sanoa. Ensimmäiseksi position limits. Minun mielestäni positiolimiitit, positiorajoitukset, niissä ollaan oikealla tiellä. Nyt ei lähde lapsi vesimeden mukana, anteeksi pesuveden mukana. Macht für Äh, den Hunger in der Welt, äh, wenn man position limits löst. Maailmassa nälkäongelma voi tulla äh, entistä pahemmaksi, jos tällaisia posittilimittejä, positiolimittejä ei ole. Toiseksi kompromissi, joka meillä nyt on edessämme, johti provisiokieltoon viimeisellä minuutilla. Tällä hetkellä tämä on muotoiltu siten, että se saattaa muuttaa markkinoita paljonkin. Ja silloin esittelijänä, vakuutusalan esittelijänä olisi mielestäni ollut mukavampi tässä asiassa jättää tämä jäsenmaille, koska on erilaisia järjestelmiä eri jäsenmaissa. Ja sitten olisi vain velvoitetta, nyt kun huolehditaan siitä, että provisiot ovat yleisesti ottaen kiellettyjä. Minusta se menee liian pitkälle, koska siitä seuraa vertikaali konsentroitumisprosentti. Sitten korkean ähm, äh, huippunopea kauppa, äh, tästäkin on jo puhuttu. Tässä on toki monia henkilöitä alalta, jotka ovat tätä kompromissia vastaan, mutta minusta on erittäin hyvä, että tämä saadaan ohjaksiin koska muulla tavalla eh, tulevaisuudessa erittäin tehokkaat tietokoneet tulevat hallitsemaan rahoitusmarkkinoita vielä enemmän kuin nyt. Mielestäni tämän eh, parissa täytyy vielä työskennellä. Se ei ollut MIFIDissä tämän pitemmälle mahdollista, mutta varmasti saamme tässäkin asiassa vielä edistymistä. Sydämelliset kiitokset. Kiitoksia ja seuraavaksi kaksi minuuttia. Ei vaan täällä on sininen kortti esitetty. Kysymys edustaja Langenelle. Voitteko hyväksyä kysymyksen edustaja Langen? Hyvä. Olkaapa hyvä. Niin Herra Langen, oletteko tietoinen siitä, että kompromissi tämänhetkisessä muodossaan valitettavasti suurimmaksi osaksi provisioneuvonannosta ei tule muuttumaan? Avoimuusvaatimukset ovat suurin piirtein samat kuin MIFID ykkösessä ja kyse on ainoastaan riippumattomista neuvonantajista, joita Saksassa ei juurikaan ole. Vain siellä kielletään nämä provisiopalkkiot ja kaikkialla muualla tämä provisiopalkkioinen neuvonantotoiminta jatkuu edelleen. Onko teille tunnettua, että kritiikki herra Ferberiä kohtaan, jonka juuri esititte, on oikeastaan epäreilua teidän näkökulmastamme? No, minä en oikeastaan kritisoinut herra Ferberiä. Tämä on vihreiden kompromissi. Tämä on kompromissi, jossa vihreät eivät ilmeisesti ole mukana, koska te edustatte maksimaalisia vaatimuksia, mutta olisihan tässä voinut käydä niinkin, että olisi kirjoitettu, että jäsenvaltiot voivat huolehtia siitä, että provisiopalkkainen neuvonantaja, neuvonanto voidaan kieltää. Minä olisin mielelläni jättänyt tämän jäsenmaiden harteille, eikä niin, niin kuin tässä nyt sanotaan, tässä vaaditaan jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että ne kielletään, eikä niin, että ne voidaan kieltää. Minä en tiedä, miksi vihreät eivät ole tässä mukana. Minä en kritisoi herra Ferberia, vaan minä kritisoin vihreitä tässä asiassa. Dziękuję bardzo. I ostatni mówca. Kiitoksia. Ja seuraava ja viimeinen puhuu tässä yhteydessä vinklaa kaksi minuuttia. Kiitoksia arvoisa puhemies, hyvät kollegat nyt tässä muutamat, muutamissa sekunnissa eurot ja dollarit muuttuvat ja äh, menevät savuna ilmaan. Tämä on valitettavasti totta. Nykyään tehdään kauppaa sellaisella nopeudella, mitä ei voida edes kellolla mitata. Kansantaloudet ovat valtavia ja jos tämän asian suhteen voidaan vielä jotain muuttaa, niin meidän pitäisi sitä yrittää. Monet kansalaiset ihmettelevät kotona, miten nämä keinottelun valtavat riskit äh, voidaan saada ohjaksi. Näitä riskejä on kontrolloitava ja se on yksi syy siitä, miksi tätä direktiiviä on tarkistettu. Ekon valiokunnan tulokset ovat selveitä. Uusi taakakontrolli esimerkiksi se, että voidaan kauppa keskeyttää ja ynnä muuta, ynnä muuta suuria riskejä kansantalouksille koituu. Mitä hyötyä kansalaiselle on meidän uusista sääntelystämme, koska tarkoitushan on myös olla piensijoittajien asialla ja suojella heitä, eikä vain panna suitsiin tätä korkean nopeuden huippunopeaa, tätä huippunopeaa kauppaa monesti näiden eh, provisiopalkkaisten neuvonantajien myymät tuotteet ovat hyödyllisempiä provision saavalle myyjälle kuin asiakkaalle, ja, ja tämä on tietysti epäkohta. Nyt pitäisi kysyä, millaisia maksuja kun asiakas maksaa ja asiakkaan täytyisi saada selkeä kuva kaikista maksuista. Sitten sekä uudet että vanhat tuotteet pitäisi vuosittain tarkistaa ja tarkistaa, ovatko ne todellakin kuluttajan asiakkaan kannalta edullisia ja heidän intressiensä mukaisia. Provisiopalkkiot pitäisi vain silloin hyväksyä, kun ne lopulta päätyvät asiakkaan eduksi. Ja jäsenvaltiot voivat nyt itse sitten ratkaista, jäsenvaltiot. pitäisi voida itse ratkaista, haluavatko he kieltää nämä provisiotkin. No niin, nyt ryhdymme puheenluettelon ulkopuoliseen menettelyyn. Kaksi jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa. Elena Basescu ensimmäisenä. Președinte, criza economică și financiară a accentuat deficit. Puhemies, talous- ja rahoituskriisi on nostanut esille puutteet rahoitusmarkkinoiden toiminnassa. Meillä on selkeä tarve selkeyttää ja vakauttaa säätelykehystä. Haluaisin korostaa sitä, että tarvitaan kattavaa puitteistoa, jotta voimme taata operaatioiden paremman laadun. Välineiden kirjo on laajentunut ja yhä useammat sijoittajat ovat lähteneet näille markkinoille mukaan. Me haluamme varmistaa sen, että rahoitusmarkkinat toimivat tehokkaasti. Transaktioiden on tapahduttava säännellyillä kauppapaikoilla, säännellyillä markkinoilla ja niiden täytyy toteutua avoimesti. Kaikki transaktiot on katettava. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Eurooppalaiset toimielimet painottavat rahoitusmarkkinasäännöksen tiettyjä osia jatkuvasti ja ottavat esille myös raaka-ainemarkkinat. Mutta ovatko nämä lähestymistavat komission tavoitteiden mukaisia, koska vuodesta 2008 lähtien se on ryhtynyt pohtimaan johdannaistuotteiden lopettamista. Meille se ei riitä. Keinottelu, on aivan liiallista. Emme voi toimia tässä suhteessa vain osallisesti. Jotta saataisiin aikaisesti yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti oikeudenmukainen tilanne, meidän täytyy mm, sana, mm, päästä eroon kaikesta keinottelusta. Eli me emme saa tässä peittää tätä oleellista. Meidän täytyy ehdottomasti vaatia johdannaismarkkinoiden lopa, lopettamista, veroparatiisien lakkauttamista ja se, mitä me tässä olemme ehdottomassa, on vain pieni hiekan jyvänen koko asiasta. Ja sitten muuta jatketaan niin kuin ne mitä olisi tapahtunutkaan, puhemies. Kiitoksia. Ja sen jälkeen komissaari Barnier, olkaa hyvä. Joo. Puhemies, tarttuisin heti edustaja Zuberin esittämään kommenttiin. Meidän on oltava objektiivisia. Nämä eivät ole osittaisia vastauksia joita komissio nyt tarjoilee, joita parlamentti ja neuvosto kehittelevät, vaan edustaja Zuber, me haluamme, että jokainen tuote, jokainen ala ja jokainen toimija, nyt kun olen ollut kahden ja puolen vuoden ajan komission jäsenenä ja tehnyt teidän kanssanne yhteistyötä, Edustaja Zuber, teidän täytyy katsoa asiaa objektiivisesti. Meillä on 28 sääntelytekstiä. Jos kerätte ne yhteen niin kuin ne tällä paperilla ovat ja selitätte tämän kansalaisille, niin teillä on oltava todisteet siitä, että me todella otamme opiksi talousrahoituskriisistä ja teemme työmme. Tekin te, teette työnne edustajina. Selittäkää tämä kansalaisille. Teidän pitää olla ylpeitä siitä työstä, jota te teette parlamentin jäseninä, niin että todella otamme opiksi rahoituskriisistä meidän täytyy huomioida kansalaisten odotukset. Rahoitusmarkkinoille tarvitaan sääntelyä. Rahoitusmarkkinoiden on oltava reaalitalouden palveluksessa, eikä suinkaan niin, että ne palvelevat vain omia etujaan. Korostan tätä, koska ei tämä ole mikään pelkkä hiekanjyvänen, mitä herra Ferber teille nyt esittää mietinnössään, kahdessa mietinnössään. Muun muassa edustaja Goulart, Karl Peltz esittivät kommentteja, jotka totta kai kuuntelin tarkasti. Meidän täytyy huomioida reaalitalouden tarpeet ja pk-yritysten tarpeet. Meillä on oltava avoimet, terveet, tehokkaat rahoitusmarkkinat, jotta voimme välttää sitten tämä, jonka Stolojankin nosti esille ongelmana omasta maastaan. Eli tarvitaan avoimuutta, luottamusta, suojaa kuluttajille ja sijoittajille. Me ryhdymme myös erityistoimiin, jotta voimme varmistaa, että pk-yritykset pääsevät rahoitusmarkkinoille. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan taloutta meillä täällä Euroopassa rahoitetaan 75 prosenttisesti pankkien toimesta ja 25 prosenttisesti rahoitusmarkkinoilta. Yhdysvalloissa tilanne on päinvastainen, jossa nimenomaan rahoitusmarkkinat rahoittavat 75 prosenttia taloudesta, 25 prosenttia Euroopassa, paljon vähemmän pk-yritysten osalta. Ja aion jatkossakin tehdä työtä erityistoimien aikaansaamiseksi pk-yritysten tarpeet huomioon ottaen rahoitusmarkkinoilla niin, että meillä on sopivat poikkeusmahdollisuudet käytössämme PK-yritysten suhteen, kun ajattelemme investointia teollisuuteen. Näinhän on toimittu esimerkiksi Werner Langen Emirissä ja näin tehdään myös PK-yritysten tapauksessa pankkisäätelyn suhteen. Edustaja Goebbels muistutti, että tässä tekstissä on myös äh, tarkistuslauseke. Se on tärkeä lauseke kannatan yleensä ajatusta tällaisesta tarkastuslausekkeesta. Kalpees Pasescu muistuttivat siitä, että meillä on edessämme rahoitusmarkkinat, jotka ovat äärimmäisen tehokkaat ja kekseliät markkinat, jotka käyttävät totta kai vanhoja välineitä, mutta käyttävät hyväkseen myös aukkoja sääntelyssä, joita kansainvälisessä sääntelyssä väistämättä on. Ne toimivat paljon nopeammin kuin mitä meidän demokratiamme eh, toimii. Goebbels muistutti siitä, että meidän on sopeutettava ja parannettava tekstejä ajan mittaan. Sitten aihe, joka on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Tiedätte, että olen itse ollut maatalousministeri omassa maassani ja olen ottanut kantaa siihen, mistä Swinburnekin muistutti. Eli transaktioiden arvopaperistaminen maatalousmarkkinoilla. Tämä kehitys on ollut eksponentiaalista jo jonkin vuoden ajan ja sitten volatiliteetti on lisääntynyt tämän kautta. Volatiliteetti tuo mukanaan ylimääräisiä keinotteluriskejä. McCarthy, Ulle Schmitz muun muassa, Klute, Goebbels, Langen, Beres, Thomas Mann ja Kutas kommentoivat tätä. Minä tuen tehtyjä ehdotuksia, jonka esittelijänne teki, niin että vahvistettaisiin totean Kiikoldillekin sen, että komission kantaa aina toki useinkin voidaan parantaa ja vahvistaa. En minä ole täydellinen, minä teen innokkaasti työtä, myös kunnianhimoista työtä useimmiten, joskus olen liiankin kunnianhimoinen, jos kaikkia lobbareita kuuntelee. Mutta täytyy sanoa, että useissa teksteissä onneksi parlamentti voi vielä tehdä parannuksia. Tämä pätee erityisesti tähän tapaukseen, kun puhumme positiolimiteistä. HFT-kauppa tarvitsee rajoituksia. Tarkoitus ei ole kieltää huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa. Silläkin on tietty rooli hinnanmuodostuksessa, mutta se tarvitsee puitteet. Se, sitä täytyy säännellä. Täytyy pystyä välttämään tietyt väärinkäytökset. Yhdessä me teemme ehdotuksia ja tutkin hyvin tarkkaan sitä, mitä tapahtui toukokuussa 2010, kun Yhdysvalloissa tapahtui tämä romahdus kaksi vuotta myöhemminkään emme tässä täysin ole ymmärtäneet, mitä silloin oikein tapahtui. Eli tarvitaan vastuuperiaatetta. Ja tämä tarkastuslauseke meillä on ja katsotaan, onko se riittävä. Sharon Bowles puheenjohtajana äh, kommentoi tätä asiaa, että me tarvitsemme puitteet positiolimiteille ja kumppanimme, muun muassa amerikkalaiset, äh, ovat sitoutuneita etenemään samaan suuntaan. Nämä ehdotukset ovat sellaisia, että myös kansainvälinen rahoitusmarkkina säätelijän, säätelijöiden järjestö on menossa tähän samaan suuntaan. Puhemies, jos sallitte, niin vastaisin useampaankin kysymykseen. Smith, Wells. Susan Wagner, Giegold, Beres muun muassa esittivät kysymyksiä provisioista. Olemme pyrkineet oikeanlaisen tasapainoon. Tällaisia järjestelyjä täytyy säännellä ja kieltää ne silloin, kun se on tarpeellista. Kahdessa erityistapauksessa tällainen kieltomahdollisuus on mahdollinen, eli salkun hallinnassa ja sitten hallintoneuvostotyössä. Ei ole mahdollista, että salkun hoidossa sitten toimittaisiin niin, että kun saa provisioita, niin kuitenkin antaisi riippumattomia neuvoja sijoittajille. Tällainen kielto voi tuottaa muutoksia tietyillä markkinoilla ja sen takia komissio pitää mahdollisuuden avoimena, että voitaisiin käyttää myös ei riippumattomia neuvoja, neuvonantajia, jos kuluttaja niin toivoo. Me haluamme yksinkertaistaa sitä tietoa, joka on sijoittajien käytössä ja jo- joihin sijoittajilla on myös oikeus. Edustaja Helmer muistutti siitä, kuinka tärkeä paikka Lontoon City on Sitsi on totta kai rahoitusmarkkinoilla tärkeä, merkittävin paikka Euroopassa. Ja se, että lisäämme avoimuutta, edistämme terveitä markkinoita, niin kuin me haluamme Mimifidin kautta tehdä, niin en ymmärrä, miten tämä voitaisiin nähdä hyökkäyksenä Lontoota vastaan. Olen aina katsonut ja nähnyt, että Sitsin vastuulliset ja valtiovarainministeriön vastuuhenkilöt yhdistyneessä kuningaskunnassa tekevät yhteistyötä, jotta päästään avoimuuteen ja nimenomaan niin, että markkinat toimivat terveellä tavalla. Herra Helmer totta kai edistää liberalismia ja näin ihan muistista muistelen, että Adam Smith sanoi, että ei ole markkinoita ilman sääntöjä ja ilman moraalia, moraalin täytyy löytyä markkinoilla toimijoilta. Eli markkinatoimijoilla on oltava tällainen moraalinen käsitys. Tähän me pyrimme takaisin. Me yritämme palauttamaan tällaisen moraalisen toiminnan markkinoille näin kriisin jälkeen. Edustaja Martin, me todellakin yritämme ottaa opiksi kriisistä ja toimia sillä tavalla, että otamme huomioon myös kansalaisten tahdot, tahdon. He eivät enää halua maksaa kuluja vastuuttomasta käytöksestä ja sääntelyn puutoksesta. Parlamentin jäsenet, me tarvitsemme rahoitusmarkkinoita. Sanon tämän vielä Kulladin kommenttien jälkeen. Tarvitsemme turvallisia, vakaita markkinoita, avoimia markkinoita. Ja sitten voimme katsoa mietinnön yhteydessä, miten yksityiskohtaisesti voimme sulkea kaikki porsaanreijät, tukia aukot, niin että jäisi mahdollisimman vähän mahdollisuuksia käyttää hyödyksi sääntelyaukkoja. On oltava myös jäljitettävyyttä näillä markkinoilla. Me olemme pyrkineet tähän tavoitteeseen Werner Langenin kanssa EMIR-säätelyssä. Ja haluan kiittää edustaja McCarthyä hänen tekemästään työstä mietinnössä, joka liittyy toiseen direktiiviin. Sekin kuuluu kokonaisuuteen, joka kattaa myös rangaistukset markkinoiden väärinkäytöksestä. Me olemme reaalitalouden palveluksessa. Me haluamme, että rahoitusmarkkinat ovat reaalitalouden palveluksessa. Kaikki tekstit, MIFID, pääoma, vaatimusdirektiivi, eläkerahasto, säätely. Kaikissa näissä asioissa meidän täytyy muistaa reaalitalouden tarpeet. Vihreällä kirjalla aiomme avata keskustelun siitä tavasta, että emme eh, eh, rankaisisi reaalitalouden sijoittajia, vaan pikemminkin rohkaisisimme heitä. Vals on tehnyt ehdotuksen siitä, että tarvitsisimme koulutusta, valistusta myös rahoituskysymyksissä. Tätä ajatusta varmaan on syytä kehittää. Olette kiitelleet hyvin vuolaasti esittelijä. Tämä on aivan oikeutettua, kun otetaan huomioon, miten laadukasta työtä esittelijä on tehnyt. Haluaisin lisätä omat kiitokseni jo esitettyjen joukkoon. Tämä on aivan linjamme mukaista. Kiitos. Merci, monsieur le commissaire. Äh, Kiitoksia, hyvä komissaari. Ja sen jälkeen puheenvuoron nyt saa sitten kollega Ferber, esittelijä. Kaksi minuuttia. Äh, Kiitoksia, hyvät kollegat. Ihan lyhyesti vain. Olen iloinen, että sain näin laajaa tukea äärivasemmistosta äärioikeistoon. Onkohan tämä nyt edes hyvä asia? Mutta joka tapauksessa keskeltä on löytynyt hyvä kompromissi, järkevä kompromissi. Toiseksi haluan viitata siihen, että me puhumme nyt todellakin rahoitusmarkkinoiden säätelystä. Kyse on siis siitä, millä markkinoilla näitä tapahtuu. Rahoitus tuotteiden markkinat liittyvät aina riskeihin. Riskittömiä rahoitusmarkkinoita ei voi ollakaan. Se, joka katsoo tätä ikään kuin paholainen lukee raamattua, niin sellainen henkilö ei voi koskaan olla minkään sääntelyyn tyytyväinen, mutta se ei ole meidän tarkoituksemmekaan ollut, vaan tarkoituksemme on ollut se, että jokainen rahoitustuotteella tehtävä kauppa on jonkinlaisen sääntelyraamin sisällä. Ja toiseksi tavoite on ollut se, että nämä rahoitusmarkkinat tuottavat lisäarvoa taloudelle, eivätkä ole vain itseään varten olemassa. Eli jos me nyt jotain voisimme oppia ennen, ajalta ennen 2008, jolloin rahoitusmarkkinat, silloin ne itsenäistyivät, eivätkä enää tuottaneet reaalitaloudelle lisäarvoa minkä me olemme, ja niinpä me olemme joutuneet kokemaan kovia viime vuosina. Eli äh, haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka tekivät kanssani työtä, ja tulevina kuukausina tulemme sitten vielä neuvoston kanssa näiden asioiden Ähm, kanssa neuvottelemaan ja toivottavasti pääsemme hyvään lopputulokseen. Nyt olemme melkein vuoden ajan näitä keskusteluja käyty ja toivottavasti ne eh, sitten eh, pääsevät myös hyvään lopputulokseen. Kiitos. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Näin päätämme keskustelun tästä asiasta ja äänestys käydään huomenna kello 11.30. Seuraava asia esityslistalla on